yhä enemmän tuotteissamme niin, että voidaan nauttia ruokaa mieluusti. Kiitoksia myös puheenvuoroidenkin laadukkuudesta, ei nyt tuotteista, mutta puheenvuorosta ainakin. Se päättää keskustelua ja nyt toimitetaan huomenna. Sitten seuraava keskustelu. Esityslistan mukaan meillä on komission julkilausuma Aiheena G20-maiden työvoima- ja työllisyysministerien kokous Washingtonissa 20. 21. huhtikuuta. Annetaan aikaa komission jäsenen istuutua. Je vais donc donner la parole. No niin, puheenvuoron saa siis herra Laszlo Andor komission nimissä. Uh, Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viimeisimmät Ilon ja OECDn ennusteet osoittavat, että työttömyys teollistuneissa maissa on edelleenkin nousussa. Vielä ei ole päästy huipulle. Huippu tulee vastaan vuonna 2011. 200 miljoonaa ihmistä kehittyneissä ja kehittyvissä maissa saattaa joutua äärimmäiseen köyhyyteen. 1,5 miljardia köyhää työssä käyvää on maapallonlaajuisesti katsottuna. Nämä luvut puhuvat puolestaan. Nykykriisi osoitti, miten globaali maailma tuo mukanaan tiettyjä seurausvaikutuksia. Nyt tarvitaan globaalia toimia globaaleiden ongelmien ratkaisemisen. Viime vuonna Pittsburghin kokouksessa G20-maiden johtajat totesivat, että kun kasvu palaa, työpaikatkin palaavat. Tuossa yhteydessä päättäjät sopivat tulevan talouskasvun puitteista ja pohtivat lähinnä työllisyyttä. Tämä oli tietystikin hyvin tervetullut aloite. Komissio tukee sellaista puitekehystä, joka pistää laadukkaat työpaikat kasvun ytimeen ja keskeiseksi tavoitteeksi maailmanlaajuisesti katsottuna. Tämä heijastelee sitä väijäämätöntä totuutta, että globaalin kriisin seurauksena on työttömyys ja työttömien, avo, työttömien, työttömyyden valitessa kasvu on vaikea saada aikaan. Nyt G20-johtajat ja sosiaali- ja työllisyysministerit tapaavat. Mandaattina on tarkastella maailmanlaajuista työttömyystilannetta ja tarkastella niistä toimista, joilla voidaan puuttua kriisiin ja tarpeellista ryhtyä uusiin toimiin. Ministerien tehtävänä myöskin tarkastella keskipitkän aikan välin työllisyystoimia, sosiaaliturva, käytänteitä ja parhaita käytänteitä, joilla pystytään varmistamaan – työllisyys ja tieteen ja tutkimuksen kehitys. Koko järjestetään Washingtonissa 20. ja 21. päivä huhtikuuta. Komissio ja Espanja puheenjohtajamaana tulevat osallistumaan tuohon kokoukseen. Komissio tekee läheisesti yhteistyötä ILO kansainvälisen työjärjestön kanssa valmistelakseen kokoutta, kokousta. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden vaatia tai peräänkuuluttaa kohtuullista kunnollista työtä maailmanlaajuisesti katsottuna – ilon työn normeja täytyy kunnioittaa silloinkin, kun, kun pyritään päästä, pääsemään perussosiaaliturvaan, joka kattaa kaikki. G20-maiden mandaattina on yhdessä ILOn ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa luoda keskipitkän aikavälin koulutusstrategioita työttömyyden torjuntatalkoita silmällä pitäen. Komissio tukee näitä toimia. Uusia taitoja uusia työpaikkoja varten. Tämä on täytyy heijastaa myöskin 2020 strategiassa ja pohdinnoissa. Uudet taidot ja työpaikat ovat siellä keskeisessä asemassa. Nyt täytyy viedä strategiaa eteenpäin ja tarkastella globaalilla tasolla työvoimakysymyksiä, työpaikkojen luomista ja koulutuksen antamista erityisesti nuorille. Työmarkkinaosapuolet voivat tuoda merkittävällä tavalla lisäarvoa tähän keskusteluun. Me kaikki tiedämme, kuinka tehokkaasta eurooppalainen työmarkkinavuoropuhelu voi olla silloin, kun pyritään parantamaan eri toimia, jotka liittyvät työllisyyteen. Komissio on valmis jakamaan tätä kokemusta ja keskustella, valmis keskustelemaan eurooppalaisten keskustelukumppaneiden kanssa. Ja me tulemme pitämään parlamentin ajan tasa myöskin siitä edistyksistä, jota saadaan aikaan Washingtonin kokouksen yhteydessä. G20 Työministeriöiden kokous tarjoaa meille tilaisuuden kehittää uusia toimia, joiden avulla pystymme muokkaamaan kriisin jälkeistä poliittista puitekehystä. Uudet toimet ja politiikka pystyvät tasapainoisella tavalla auttamaan meidät pois tästä kriisistä niin, että työpaikat otetaan tässä elvytystoimien keskiöön. Tarkoituksena on antaa riittävästi painoarvoa G20-maiden mitä mä maiden tulevalle Kanadan kokoukseen ja sitten sitä myöhemmin Korean kokoukseen. Tämä luo pohjaa näille kahdelle muulle kokoukselle. Kiitoksia, Rova Nyt Moran Chartier, kaksi minuuttia. Kiitoksia, Rova puhemies ja komission jäsen, hyvät kollegat. Talous- ja rahoituskriisissä tänä päivänä tämä G20-huippukokous pakottaa meidät toteamaan, että ensimmäisenä meidän täytyy saada – työllistettävyyttä työntekijöiden parissa. Se on välttämätöntä. Nimittäin me emme voi integroida ihmisiä yhteiskuntaelämään, ellei ole työtä. Eli tänä päivänä, kun 20 kokousta valmistellaan, niin ainoa tavoite meillä yhteisesti on työttömyyden torjunta. Te totesitte komission jäsen juuri äsken, että työttömyys on merkittävästi kasvanut Euroopan unionissa. Se on maailmallakin kasvanut merkittävästi, mutta huomaamme, että eriarvoisuus lisääntyy ja hyvin paljon ennen kaikkea nuorten ja tilapäisten työntekijöiden maahanmuuttajien naisten parissa. Toisin sanoen, kun huomataan, että tänä päivänä 21,4 prosenttia nuorista on työttömänä, niin aikanaan oli 4,7 pari vuotta sitten, vaikka silloinkin oli paljon. Ja tämä muutoksen nopeus on huolestuttava. Meidän täytyy rakentaa yhdessä Euroopan unionin tasolla ja maailman mittakaavassa. Nimittäin maailmassa vain vastaus löytyy. Meidän täytyy löytää lähentäviä ja integroivia rakenteita, joista nimenomaisesti tunnustetaan se, että sosiaali-, sosiaali ja kohesiopolitiikka ovat todellakin pilareita yhteiskunnassa. Ilon pohja on hyvä perusta myös strategialle päästäksemme kriisistä. Missä olemme sitten komission ehdotuksen kanssa, jotta saadaan puitteet uudelle strategialle 2010 jälkeen sosiaaliselle markkinataloudelle, osallistuvuudelle ja läpinäkyvyydelle. Minä toivon, että ministerimme Euroopasta eivät uhno, unohda huippukokouksessa että heidän täytyy ottaa huomioon työpaikkojen lisääminen, kun miljoonia työttömiä on kasaantunut viime vuosina. Siis Euroopan unioni haluaa tekoja, jotta voi työpaikkoja kansalaisille. Kiitoksia. Ja sitten Alejandro Cercas, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvät kollegat. Arvoisa komission jäsen, minäkin olen tyytyväinen siinä, että voimme keskustella tästä asiasta, kun valmistellaan Washingtonin huippukokousta 20.21. huhtikuuta. Me odotamme kovasti eh, valitettavasti eh, Pervas Beres eh, ei päässyt tänne paikalle ja puhun hänen eh, puolestaan ja hän valmisteli kyllä kysymyksensä jo ranskaksi. Ja siitä syystä, hyvä komission jäsen, nyt kun työttömyys on yli 10 prosenttia, on puolitoista miljoonaa köyhää työntekijää meillä on 200 miljoonaa uutta eh, köyhää työntekijää eh, kriisillä. Eh, tämä on, me, kriisissä tämä on merkittävä sosiaalinen vaikutus. Te olette valmistellut tiiviissä yhteistyössä tätä kokousta eri työmarkkinaosapuolten kanssa. Pittsburghissa saatiin yhteen sovittu sovitettua ne tietyt sosiaaliset näkökohdat ja taloudelliset näkökohdat. että Nyt ei pidä toistaa enää niitä virheitä, jotka veivät kriisiin. Kriisi saa aikaan yhä enemmän epätasa-arvoa jäsenvaltioissa ja globaalistikin. Täytyy estää se, että eh, tässä riisutaan sosiaalimallia samalla kun pyritään eroon kriisistä. Nyt jo kolme vuotta ollaan oltu kriisissä ja e, ei riitä, että puututaan ainoastaan rahoituskriisiin, vaan pitää puuttua syihin. Ja niinpä e, tässä olennaisessa osassa ovat e, ILO ja muut kansainväliset järjestöt, meidän pitää puuttua sosiaalisiin epätasa-arvoisuuksiin ja epäkohtiin. Niinpä myös ECOFINin pitäisi tukea työllisyyttä ja tarjota rahoitustukea. Tässä hyvä komission jäsen, me luotamme teihin jotta et, ei lähdetä enää lyhyen aikavälin ratkaisuihin. Meidän pitää saada aikaan eurooppalainen ja globaali suunnitelma. Kiitos. No kiitoksia Rova Beres, noin vitsinä. Rova Marian Harkin seuraavaksi. Thank you, madam. Kiitoksia Rova puhemies. Komission jäsenkollegat on ehdottoman olennaista, että G20-kokouksen ministerivet ottavat laadukkaat työpaikat ytimeen. Kuten tiedätte komission jäsen, aika synkkä näkymä on monen työttömän edessä. Palkkoja on leikattu, ihmisiä erotettu, eikä ole mahdollisuuksia edes lisäkoulutukseen samaan aikaan. Kuitenkin pankit saavat pääomaa ja pk-yritykset kuitenkin, jotka ovat talouden kasvun veturi, ovat menettäneet työpaikkoja. Verokuri ei kuitenkaan saa viedä pohjaa työpaikan luomiselta. Monissa maissa, minun maassakin Iranissa, komissio pelkästään ylistää verokuria, mutta työpaikat häviävät ja G20-kokouksessa täytyy sitoutua säälliseen työhön ja niin, että saada lisätyöpaikkoja, vähimmäistuloa, sosiaalista suojelua, koulutusta ja lisäkoulutus ei työtä ole. Lopuksi olen samaa mieltä siinä, että heidän täytyy sitoutua työpaik- politiikan ja ilon sääntöjen täytäntöönpanoon. Tätä ei saa käyttää pelkästään verukkeena sille, että sivutetaan kansainvälisesti tunnustetut standardit. Rouva Figueredo, minuutti. Kiitoksia oikein kovasti puhemies. Nyt Euroopan täytyy tunnustaa se eh, velvollisuus ja eh, vastuu, joka sillä on tässä äh, talouskriisissä. Äh, tässä äh, syynä, yhtenä syynä oli se, että sääntelyä haluttiin purkaa mahdollisimman paljon ja tässä ei otettu huomioon työntekijöiden ja köyhien etuja. On selvää, että köyhyys on kasvanut ja uusliberalistinen politiikka on vaikuttanut tähän vielä emme ole päässeet äh, pahimpaan vaiheeseen ja on äh, paljon sellaisia äh, työntekijöitä, jotka ovat yhä köyhempiä. Ja 1500 miljoonaa henkeä ovat juuri tällaisia, varsinkin nämä naiset ja nuoret. Meidän täytyy edistää laadukkaita työpaikkoja ja noudattaa ainakin ilon sopimuksia ja normeja. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoronsa herra, ei anteeksi rouva, Göns. Puolitoista minuuttia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem mindannyiunk... Kiitoksia, rouva puhemies. Uskon, että on iloinen asia meidän kaikkien kannalta, että G20-maiden työ- ja sosiaaliministeriöt tapaavat yhdessä valtionvarainministeriöiden kanssa. Tämä on osoitus siitä, että maailmanlaajuisessa talouskriisissä ei puhuta pelkästään talousasioista, vaan myöskin työpaikoista. Tämä on hieno asia. Tämä on erittäin tärkeää tänä päivänä, tämän päivän maailmassa, kun havaitaan, että kriisin aiheuttama painostus on johtanut siihen, että työpaikkoja katoaa ja köyhyys kasvaa. Tiedämme, että pidemmällä aikavälillä tällä tulee olemaan omia yhteiskunnallisia ja poliittisiakin seuraamuksia. Esimerkiksi ääriainekset nostavat helposti päätään tällaisessa tilanteessa. Ja pidemmällä aikavälillä on erittäin tärkeää, että työministeriöt ja muut asiantuntijat tekevät yhteistyötä parantaakseen työllisyystilannetta, jotta samalla voidaan estää köyhyyden lisääntyminen. G20-maiden huippukokouksessa Voidaan pohtia esimerkiksi mikrorahoitusta. Tämä parantaa kohesiota ja myöskin ihmisten kykyä itse huolehtia itsestään. On kovin valitettavaa, että Euroopan parlamentti ei virallisesti voi ottaa kantaa tuon kokouksen yhteydessä. Toivottavasti te voitte viedä meidän viestejämme eteenpäin. Tämäkin on parempi kuin ei mitään. Kiitoksia, Rova Gens. Rouva Elizabeth Lynn, minuutti. Kaikki ovat sanoneet, että rahoituskriisi on iskenyt tavallisen ihmisen kovasti, siksi meidän täytyy varmistaa, että saamme myönteisiä tuloksia aikaan G20-kokouksesta, kuten juuri mainittiin äsken. Ja minä toivon, että myönteisiä tuloksia saadaan aikaan. Olen iloinen, että ei pelkästään rahoitussektorin keskitytä, vaan mietitään myös sosiaalista vaikutusta ihmisiin. Me tiedämme, että työttömyystä on valtavasti kautta maailman kaikissa maissa. Täytyy miettiä, miten todella ihmiset saadaan takaisin todellisiin työpaikkoihin. Koulutusohjelmat täytyy ottaa riittävästi huomioon, että voidaan kattaa nyt olevat tarpeet. Käyttää hyviä käytäntöjen maista, joissa on jo käytössä erittäisiä toimenpiteitä. Siihen pitäisi paneutua ja käyttää muissa maissa niin, että voidaan auttaa syrjäytyneimpiä väestöryhmiä. Mitä muista maissa sitten on tehty? Miksi me opi heistä? Täytyy myös varmistaa se, että ilon yleissopimuksia täytäntöönpannaan, että YK on vammaisten oikeusjulistusta täytäntöönpannaan. Täytyy taata ne, joilla ei ole suojaa tällä hetkellä, saavat jatkossa suojaa. Merci, Madame Lin. Kiitoksia, Rova Lin. Seuraavaksi tuo herra Thomas Hendel, minuutti. Rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Pittsburghin G20 huippukokous on kokous, jossa toisaalta pohditaan suhdannepolitiikkaa, mutta toisaalta työllisyyskysymyksiä, kasvuprioriteetteja. Työministerit Euroopan tasolla ovat jo peräänkuultaneet sitä, että G20-maiden johtajat ensin pohtivat ennen muuta työpaikkojen säilyttämistä ja luomasta, ei pelkästään suhdanteen vastaista politiikkaa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta työpaikkoja ei menetetä. Toisaalta tarvitaan myöskin julkisia investointeja uusien työpaikkojen luomiseksi, ja samalla voidaan luoda työpaikata ympäristönkin kannalta kestävälle pohjalle. Lisäksi pitää vahvistaa ja lisätä sellaisia toimia, jotka varmistavat sisämarkkinoilla kuluttajien ostovoiman – Tarvitaan keinoja, joilla taistellaan köyhyyttä vastaan. Työmarkkinaosapuolet Euroopan tasolla ovat pitäneet juuri tätä kamppailua erittäin tärkeässä asemassa ja ovat halunneet vahvistaa työmarkkinavuoropuhelua ja komissio on tässä myötä vaikuttamassa myöskin tähän puheluun. Kiitoksia, herra Henna. Seuraavaksi herra Rapti, yksi minuutti. Votre mikro, madame. Mikrofoninen, rouva. Bien maintenant? Parfait, merci. Merci bien. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsenä 24. Eh, saadaan ensiltä Washingtonissa ensimmäistä kertaa mm, työvoimatyöllisyysministerit 20 eh, rikkaimmasta maasta kokoontuvat ja on tärkeää, että Euroopan ääni kuullaan voimakkaana. Neljä eh, miljoonaa eh, työpaikkaa eh, ovat vaarassa eh, Euroopassa. Ja tässä tärkeää on, että saadaan aikaan työpaikkoja Euroopassa ja niinpä pitää asettaa realistiset tavoitteet, tarkat, mitattavat tavoitteet, niiden pitää olla pitkän aikavälin tavoitteita ja myös lyhyen aikavälin tavoitteita. Nyt on olennaista, että voitaisiin taata myös sosiaaliset oikeudet, eläkeoikeudet työntekijöille. Usein unohdetaan, että työ on kasvutekijä. Meidän täytyy puhua sosiaalipolitiikasta ja pitää mielessä myös työ tärkeänä tekijänä työllisyys. Lopuksi vielä muuten puhuttaisiin työttömyysministereistä. Seuraavaksi herra Le Järik minuutti, rouva puhemies. Minun mielestäni ei ole mitään kestävää ratkaisua alityöllisyyteen tai työttömyyteen, ellei nykyistä logiikkaa muuteta kokonaan, jossa siinä on ennen kaikkea pääomaetusjalle eikä työ. Ellei meillä ole uutta rikkauden jakoa niin, että lisätään, korotetaan palkkoja, myös ajatella vähimmäispalkkaa. Näin saadaan kestävää kasvuaikaan paljon työpaikkoja ja näin päästään myös kriisistä eroon. G20 pitäisi mobilisoida myös kansainvälinen pankkisektori niin, että olisi luottoja valikoivasti niin, että investointi loisi työpaikkoja, tulisi uutta taloutta myös ympäristön kannalta suotuisasti. Myös meidän pitäisi verottaa spekulointi pääomia köyhyyden torjumiseksi. Minä esitän, että tutkitaan ja kokeillaan sosiaaliturvajärjestelmää koulutuksen ja ammattikoulutuksen lisäksi niin, että voidaan yhdistää se myös julkiseen tutkimukseen. Se on välttämätöntä, että saadaan uutta kestävää taloutta aikaan. Kiitoksia paljon herra Lie Järik. Nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Kollega Tikao, yksi minuutti, olkaa hyvä. Herr President, Mr. Commissioner, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Syyskuussa 2009 maailman johtajat päättivät, että Euroopan talouden keskiössä pitäisi olla työpaikkojen säilyttäminen, uusien työpaikkojen luominen. IMF ennustaa, että kasvu tulee olemaan kolmen prosentin luokkaa. ILON ja OECDn ennusteet osoittavat, että työttömyys vain kasvaa aina vuoden 2011 ensimmäiselle vuosipuoliskolle asti. Vasta silloin tulee kaikkein pahin tilanne eteen. Täällä on seuraamuksia unionin talousarvioiden ja eurooppalaisten yritystenkin kannalla. G20-maiden sosiaaliministereiden täytyisi pohtia sitä, miten autetaan yrityksiä, jotka ovat vaikeuksissa. Ja tätä tukea pitää antaa niin pitkään, että työttömyys alkaa, kasv- työttömyys alkaa jälleen laskea. Lisäksi tarvitsemme toimia virkamiesten työllisyyden varmistamiseksi, julkisen sektorin työntekijöiden työpaikan varmistamiseksi, olipa sitten kyse opettajista tai lääkäreistä, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Kaikkien työllisyyttä täytyy tukea. Kiitoksia. Sitten äh, kollega Palcicis. Yksi minuutti. Herra Palcicis. Herra puhemies, hyvä komission jäsen. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että ensi kertaa G20 kokoontuu työministereiden tasolla, kun aikaisemmin vain valtion päämiehet ovat jo sopineet, että meidän pitäisi korostaa ennen kaikkea työpaikkojen säilyttämistä ja luomista. Valitettavasti tilanne maailman mittakaavassa menee vain huonompaan suuntaan. Joissakin jäsenvaltioissa työttömyys on noussut jo kriittiselle tasolle – Sitä paitsi elvytyssuunnitelmat ovat joskus jopa pahentaneet tilannetta, koska on syntynyt tilanne, missä PK-yritykset ovat sulkeneet ovensa. Siksi G20-kokouksen pitäisi korostaa ennen kaikkea tämän tilanteen parantamista, että parankaa elvyttämistä. Kiitoksia, herra Pacicis. Lopuksi vielä. Rova Starkivichuutte, yksi minuutti. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš iš tiesų sveikinu, kad... Kiitoksia, puhemies. Uskon, että meidän pitäisi todeta, että on hyvä asia, että nyt ensimmäistä kertaa työllisyys- ja sosiaaliministerit tapaavat G20-maiden johtajien tasolla ja he pohtivat työllisyyskysymyksiä ja sitä, miten uusia työpaikkoja voitaisiin luoda. Tilanne on erittäin visainen kuitenkin, koska Euroopan unionissakin on jo yksin omaan 5,5 miljoonaa nuorta, jotka ovat työttömiä, ja työttömyys vain kasvaa joka paikassa. Minun omassa maassani Liettuassa 200 000 on työttömänä. Tämä on aivan ennen kuulumatonta meidän itsenäisyytemme aikana. On hienoa, että maailman voimakkaimpien mahtavimpien valtioiden johtajat nyt ovat pohtimassa lisää toimia, erityistoimia, joilla pystytään turvaamaan ei pelkästään työllisyys, vaan myöskin työpaikkojen laatu ja kunnollinen palkka halutaan taata. Ja myöskin ihmisarvoinen elämä on tavoitteena. Ja myöskin köyhden vastainen taistelu, joten pidän erittäin hyvänä, että tämä asia nyt vihdoinkin otetaan käsittelyyn näin korkealla tasolla. Kiitoksia. Tähän päättyy menettely ilman puhelista, joten komission jäsen saa vielä mahdollisuuden vastata. Herra Andor, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsen, olen kiitollinen, että tänään tätä keskustelua on käyty työministereiden kokouksesta Washington DCssä. Nimittäin se ei ole oleva ainoa huippukokous, jossa Euroopan parlamentin ääni tulee kuuluville tästä tärkeästä aiheesta. On tulossa toinenkin kokous tulossa hiukkasen aikaisemminkin. Sielläkin pitäisi kuulla, mitä te tänään olette todenneet. Ajatellen huomista huippukokousta Brysselissä. Sielläkin on tilaisuus tutea Euroopan unionin 2020-strategiaa hyvin tärkeänä pilarina työpaikkojen luomisessa ja köyhyyden torjunnassa mukaan lukien selkeät tavoitteet myös strategiassa. Mielestäni täytyy ymmärtää, miten vakava kriisi on viimeisten parin vuoden aikana. Ei ole kyse pelkästään tilastotiedoista tai tilastotietojen menemisestä huonompaan suuntaan. Olen samaa mieltä Louva Köntsin kanssa, että meidän täytyy myös arvioida poliittista riskiä jonka tämä kriisi on tuonut eurooppalaiselle sivilisaatiolle. Minä toivon, että kun valtion hallitusten päämiehet tapaavat huomenna, he myös tämän tajuavat. Tekevät vastuulliset johtopäätökset tilanteesta. Ilman sitä käy hyvin vaikeaksi. edustaa eurooppalaisia arvoja maailman mittakaavassa. On hyvin vaikea edustaa uskottavasti meidän sitoutumistanne sitoutumistamme työttömyyden ja köyhyyden torjuntaan G20 puitteissa. Se on merkittävä askel eteenpäin. Ei tarvitsevat tätä G20. Valtioministerit ehkä emansipoituvat hekin, sen jää nähtäväksi, mutta ainakin nyt pontta täytyy olla ja vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia. Pitää paikkansa, että Rahoituskriisi on ensin hallituksessa ollut esillä ja valtioiden finanssivoimavarat on pankkisektorin vakauttamiseen osoitettu. Ne ovat saaneet uutta pääomaa niin, että rahoitustasapaino on ollut etusijalla. No nyt täytyy panna työpaikat etusijalle. Meidän täytyy etusijalle panna ulospääsy kriisistä niin ettei siinä vahingoita nykyisiä työpaikkoja eikä myöskään viedä pohjaa mahdollisuudelta investoida. Siksi ensinnäkin tarvitaan päätöksiä äh, rahoituksen luomiseksi, vakauden aikaansaamiseksi, että voidaan rajoittaa paineita hallitusten harteilla, kun ne joutuvat tekemään kohtuuttomia leikkauksia olen samaa mieltä siitä, että ilo on kulmakivi. Ilo ja sen määräykset kansainvälisistä yhteyksissä siihen täytyy viitata. Se on hyvä standardi meillekin mennä eteenpäin työllisyys- ja sosiaali- työmarkkinasuhteissa. G20 on mahdollisuus kytkeä keskustelut ulkopuoliseen maailmaan ja kytkeytyä keskusteluihin ei pelkästään työmarkkinasuhteista, vaan myös rahoitussääntelystä. Ehkä myös kysymyksistä, jotka liittyvät muun muassa transaktioveroon, joista keskustellaan muilla, muilla maailman kolkilla urheamminkin. Ehkä täälläkin se tietäisi saada laajempaa huomiota Euroopan unionissa. Olen siis kiitollinen kommenteistanne, mitä täällä kuulin. Vien viestiä eteenpäin G20. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia komission jäsen Andor. Keskustelu päättyy tähän. Seuraava asia estyslistalla on komission julkilausuma, joka koskee tuberkuloosin torjuntaa. Tervetuloa.